osoittanut, että tämä herra Tomtsakin neljäs pyyntö katsotaan hylätyksi. Oikeudellisten asioiden valiokunta on 11. ja 12. helmikuuta 2009 pidetyssä kokouksessaan tutkinut seuraavien jäsenten Berger, Chirica, Fimeriu, Manole, Matula, Nazare, Siitonen, Antoki ja Dancila mandaatit ja ehdottaa, että työjärjestyksen artiklan kolme kohdan kolme mukaisesti nämä mandaatit voidaan hyväksyä. Tätä ei vastustettane, ei, nämä mandaatit on vahvistettu. Perussopimusvaliokunta on käsitellyt työjärjestyksen